Meille tulee hyvin shokeraavia tietoja Iranista. Arvioidaan, että vuoden alusta on menetetty kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin samaan aikaan viime vuonna. Erityisen huolestuttavaa on se, että kuolemaan tuomitaan poliittisia toisinalattelijoita. Vetoan Iranin hallitukseen ja viranomaisiin, että ne keskeyttävät kuolemantuomioiden toimeenpanon ja että